No, herra latvian presidentti arvoisa valdis zatlers meille on aina meille on suuri ilo ensimmäistä kertaa teidät äh, tänään toivottaa tervetulleeksi euroopan parlamenttiin. haluaisin kiittää teitä sydämellisesti siitä että hyväksyitte euroopan parlamentin kutsun tänään samana päivänä, kun olemme viettäneet yhteisen valuuttamme euron kymmenvuotispäivää. Te edustatte uutta nuorta Euroopan unionin jäsenvaltiota. Ja ainahan on jokin eh, ensimmäinen kerta vastassa. Ja tämä oli esimerkiksi ensimmäinen kerta, kun Euroopan hymni soitettiin tervetulona eh, Euroopan parlamentin eh, vieraalle. Sallinette minun teidän vierailunne kunniaksi tuoda esiin vuoden 2004 historiallisen merkityksen kun Euroopan unioni toteutti uuden laajentumisen. Kesti yli 60 vuotta, että teidän maanne liittyi vapaaseen ja demokraattiseen Eurooppaan, että meidän mantereemme yhdistyi. Me elämme vapaudessa, demokratiassa ja rauhan, rauhassa. Ja nämä ovat ajatuksia, joista esiisämme vain uneksivat ja sen vuoksi meidän täytyy sydämestämme tästä iloita. Tänä päivänä Euroopan unionilla on uusia suuria haasteita edessään. Myös ähm, Latvian ihmiset ovat äh, tämän selkeästi huomanneet esimerkiksi finanssikriisin kautta, joka on hyvin vahvasti kohdellut teidän maatanne. Mutta myös kaasukriisi Ukrainan ja Venäjän kesken ei ole koskenut ainoastaan Latvian ihmisiä, vaan muitakin ja herättänyt huolta. Tämän kriisin aikana Euroopan unionin jäsenyys on näkynyt, koska me koko ajatus perustuu solidaarisuudelle. Näiden kriisien aikana me kaikki tunnemme, miten merkittävää tämä yhteisö on ja miten merkittävää on yhteistyö maittemme ja Euroopan unionin instituutioiden kesken. Yhdessä olemme vahvempia, yhdessä kykenemme paremmin puolustamaan arvojamme ja intressejämme ympäri maailmaa. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentti toivookin, että Lissabonin sopimus astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti niin, että Euroopan unioni olisi ähm, nopeammin toimintakykyinen ja kykenisi sitä kautta vastaamaan näihin haasteisiin. Tässä äh, samassa asiassa äh, Euroopan unionin ensi äh, Euroopan parlamentin ensi kesäkuun vaalit ovat myös merkittävät. Demokraattinen Euroopan unioni jossa Euroopan parlamentilla olisi yhteispäätössä menettelyoikeus äh, lähes kaikessa. Sitä kautta me haluamme parantaa äh, Euroopan kansalaisten asemaa ja yhdentymistä. Ja lopuksi minä toivon todellakin, että että Latvian kansalaiset, kuten myös Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden kansalaiset, ymmärtäisivät tämän merkityksen ja antaisivat äänensä ja olisivat tietoisia tästä yhteispäätösmenettelyn tärkeydestä ja sen vuoksi lukuisina joukkoina osallistuisivat Eurooppa-vaaleihin. Minulle on suuri ilo toivottaa teidät, herra presidentti, Euroopan parlamenttiin ja puhumaan meille vielä kerran sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kiitoksia. Arvoisa puhemies, arvoisat hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin puhemiestä näistä ystävällisistä sanoista ja kutsusta tulla puhumaan Euroopan parlamenttiin kansalaisten edustajien foorumilla. Tämä on minulle suuri kunnia ja ilo. Olin iloinen voidessani puhua Euroopan parlamentille äidinkieltäni Latviaa. Latvia on viimeiset viisi vuotta ollut yksi EUn virallisista kielistä. Minä puhun teille aikana, jolloin Latvian parlamentin edustajat ovat pian saaneet päätöksensä ensimmäisen mandaattiinsa, ensimmäisen vaalikauden. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni heitä heidän tekemästään työstä. Hyvät naiset ja herrat, 2009 on erittäin tärkeä vuosi Latvian kannalta. Tämän vuoden aikana me tulemme juhlimaan viidettä liittymisvuotta, viisivuotispäiviä sen jälkeen, kun Latvia liittyi Euroopan unioniin ja NATOon. Näiden kansainvälisten järjestöjen jäsenyys oli välittömästi sen jälkeen, kun maa sai itsenäisyytensä takaisin vuonna 1991, Latvian selkeä tavoite. Me silloin jo heti ilmaisimme halumme liittyä transatlanttiseen turvallisuus- ja puolustusrakenteeseen ja Euroopan unionin. Euroopan unionin demokraattisen perheen ja lisääntyminen, laajentuminen vuosikymmenen alussa oli kaikkein dynaamisinta kehitystä, jota Euroopan unionissa koskaan on ollut. Muutos oli merkittävä, koska Euroopan unionin tulivat mukaan maat, jotka aikaisemmin olivat olleet eristyksessään eristyksissä muusta maailmasta vastoin niiden tahtoa. Historisesti kuitenkin näillä mailla oli samat arvot, samat eurooppalaiset juuret kuin Euroopan unionin perustajamaillakin. 18. marraskuuta viime vuonna Latvia juhli 90. 90 valtiollista syntymäpäiväänsä. Tämä on tärkeä päivä meille. Jälleen kerran me vahvistimme halumme elää vapaassa demokraattisessa yhteisössä vapaana demokraattisena valtiona. Latvian itsenäisyysjulistus 1918 nyt siteran totesi, että kaikki kansalaiset huolimatta heidän etnisestä alkuperästään on pyydetty kutsuttu mukaan antamaan oman panoksensa ja kaikille taataan tasavertaiset oikeudet. Valtio on demokraattinen ja sitä ohjaa oikeusvaltion periaate. Sortovaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta ei sallita. Olen erittäin ylpeä näistä itsenäisyysjulistuksen sanoista. Tämä osoittaa, että Latvia totesi jo tuolloin uskovansa ihmisoikeuksiin 30 vuotta jo ennen kuin yleismaailman ihmisoikeuksien julistus annettiin. Latvia on aina katsonut, että se kuuluu Eurooppaan tämä tuntemossa oli elossa niidenkin vuosien aikana, jolloin monissa muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa elettiin toisen maan alaisuudessa, maan, jonka ideologia oli aivan erilainen ja jonka vankina me olimme. Entisenä Itäblokin maana elimme kyllä rauhassa, mutta tämä rauha muistutti enemmänkin vankilaa ja ulkopuolella oli uhkia, tankkeja, panssarivaunoja. Ideologian ilmeni, ilmentymä oli neuvostotarina, The Soviet Story, latvialaisen elokuvaohjaajan ohjaajan tekemä elokuva, joka tälläkin parlamentissa on esitetty. Meidän kohtalomme ovat olleet erilaisia, mutta kun Eurooppa katsoo taaksepäin, se täytyy todellakin katsoa menneisyyttään, jotta se voisi yhdessä katsoa kohti yhteistä tulevaisuutta. Haluan kiittää nyt tilaisuutta kiittääkseni Euroopan parlamenttia kirjallisesta julkilausumasta annettiin viime vuoden joulukuussa. Tämä julistus 23. elokuuta eurooppalaisena stalinismin ja natsismin uhrien muistopäivänä annettiin julkilausuma viime vuonna. Siinä muistettiin kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet Latviassa ja muuallakin Euroopassa totalitarismista. Nyt haluaisin viitata ehkä hieman hiljattaisempaan kehitykseen, uudempaan kehitykseen. Tänä vuonna me tulemme juhlimaan Latvian EUn liittymisen viisivuotispäivää. Samalla juhlitaan NATOn liittymisen viisivuotispäivää. Nyt voimme tarkastella näitä viittä vuotta ja sitä, miten Latvia on ne kokenut ja elänyt, mitä hyötyä niistä on ollut näistä jäsenyksistä ja mitä tavoitteita meillä oli tuolloin liittyessä ja mitä tavoitteita on vielä edessä. Ensinnäkin haluamme liittyä Euroopan unioniin. Oli taustalla sille taikka sen taustan oli se, että halusimme demokraattiset instituutiot liittymällä Euroopan unionin Latvia osoitti, että se todellakin halusi perustaa tulevaisuutensa eurooppalaiselle identiteetille ja niille arvoille, jotka ovat rakkaita meille kaikille, vapaus, demokratia, vastuuntunto, oikeusvaltion periaate, ihmisoikeudet, tasa-arvo, suetsevaisuus ja hyvinvointi. Nämä arvot ovat meille tärkeitä. Toiseksi Liittymällä Euroopan unioniin me pystymme merkittävällä tavalla parantamaan latvialaista sijoitusympäristöä, niin sanottu eurooppalainen raha, millä nimellä EUn rakennerahastoja usein kutsutaan, on pystynyt auttamaan Latvian taloutta takaisin jaloilleen. Kolmanneksi, nyt me voimme hyötyä ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Meillä, meillä on tullut suorastaan tavaksi liikkua vapaasti Schengenin alueella. Nyt on niin helppoa mennä ulkomaille opiskelemaan, tekemään töitä tai muuten vain saamaan kokemuksia muiden EU-maiden elämästä. Tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus puolestaan on avannut uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Joka ikinen kuluttaja ja liikemies voi toimia vapaasti, koska rajoja ei ole eikä myöskään tulli esteitä minun kaltaiselleni maalle, jonka sisämarkkinat ovat kovin pienet, juuri tämä vapaa liikkuvuus on tärkeä tekijä. Viides ja ehkä tärkein tekijä on se, että Latvian ääni nyt kuuluu Euroopassa ja Euroopan ääni kuuluu maailmalla. Me voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on käytössämme aivan ainutlaatuinen yhteistyömekanismi. Tämä mekanismi mahdollistaa sen, että me pystymme aktiivisesti etsimään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos, väestötieteellinen kehitys, väestön ikääntyminen, tarve saada pysyvää energiantuotantoa, energiantuotanto tuoda kestävälle pohjalle, uhata ja muuta tekijä. Me pystymme näihin vastaamaan paremmin yhteistuumin. Meillä on taloudellisia ja poliittisia instrumentteja, käytössämme. Lisäksi olemme ottaneet paljon suuremman vastuun kuin aikaisemmin Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tämä on vastuu, jonka me otamme vakavasti suhteessa muihin Euroopan kansoihin. Kun tarkastamme, mitä saavutuksia on saatu aikaan, meidän täytyy myöskin tunnustaa, että jotakin virheitäkin on tehty. Sen jälkeen, kun Euroopan unionin liityttiin, Latvian hallitus katsoi, katsoi, että pääasiallinen tavoite oli saavutettu ja silloin se alkoi ehkä hieman liikakin levätä laakereillaan. Emme täysin silloin käsittäneet, että olimme vasta alkuvaiheessa ja tämä prosessi ei ollut suinkaan tullut vielä päätökseensä. EU tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta jokaisen jäsenvaltion täytyy itse käyttämään mahdollisuudet hyväkseen. Me latvialaiset emme ole pystyneet käyttämään kaikkia tilaisuuksia hyväksemme. Emme ole aina käyttäneet kohesiopolitiikankaan välineitä parhaimmaisella tavalla. Emme ole käyttäneet myöskään kaikkia rahoitusmahdollisuuksia hyväksemme niin hyvin kuin olisi voinut. Hallituksen instituutiot edelleenkin joutuvat oppimaan jatkuvasti uusia asioita sen suhteen, miten toimitaan EUn yhteydessä. Ja myöskin euron käyttöönottovaiheessa tehtiin joitakin virheitä. Ja tämä on tullut täysin ilmeiseksi tämän rahoituskriisin yhteydessä. Mutta jopa euroskeptikot joutuvat myöntämään, että Latvian jäsenyyden yleistase on kuitenkin myönteinen. Haluaisiko joku palata vielä siihen vaiheeseen, jolloin oli vielä tulli rajalla? Haluaako joku jonottaa vielä raja-asemilla ennen kuin mennään maasta toiseen? Haluaisiko joku ottaa takaisin vaikeuksien aiheuttamiseen vapaalle liikkuvuudelle sekä talon että ihmisten liikkuvalla. Ei kukaan haluaisi tällaista tehdä. Jopa euroskeptikoista tulee pelkästään skeptikoita. Hyvät naiset ja herrat, kansainvälisen taloustilanne on huonontunut viime kuukausina ja tämä on muuttanut hallitusten roolin taloudellisissa prosesseissa. Tähän asti rahoitusmarkkinat kehittyvät melko vapaasti, olemme vakuuttuneita siitä, että markkinat pystyivät itse säätelemään itseään. Uskoimme markkinoihin. Uskoimme, että kaikki menisi oikeaan suuntaan ja näin kävikin, mutta kun meillä on nyt globaali kriisi edessä, voimme havaita kuinka haitallisesti se voi vaikuttaa meidän kansantalouteemme ja järjestelmäämme. Kaikkein pahimmin joutuvat kärsimään tavalliset kansalaiset. Jos ajatellaan viime vuoden lopun tapahtumia, niin tämä osoitti, että hallitusten on oltava aktiivisempia taloudellisissa prosesseissa me olemme olleet puoli unessa talouspolitiikkaa johtaessamme. Valitettavasti heräsimme liian myöhään. Nyt voimme havaita, että meidän ajoneuvomme mm, on menossa taloudelliselle suolle ja nyt on liian myöhäistä muuttaa suuntaa. Nyt tarvitsemme ratkaisun sekä Eurooppaa että koko maailmaa varten. Maailma tarvitsee globaalia koordinaatiota, jotta voidaan elvyttää taloudellinen kasvu. Meidän on saatava aikaiseksi uuden talousjärjestelmän mekanismeja. Tarvitsemme selvän, vahvan valvontajärjestelmän. Meidän ei pidä kuitenkaan rajoittaa aloitteellisuutta ja markkinaprosesseja. Kaikkein suurin haaste on löytää tasapainotettu ratkaisu meillä jäsenvaltioilla on se ainutlaatuinen etu, että pystymme koordinoidusti panemaan toimeen kansallisia toimiamme ja näin saamme aikaiseksi kestävän ratkaisun. Olemme tyytyväisiä siihen, mitä komissio on tehnyt ehdottaessaan elvytyssuunnitelman Euroopan taloudelle. Tämä on tärkeä askel, joka mm, poistaa meidät tuolta talousen suon alueelta. Ja nyt sitten kansalliset ratkaisut. Latviankin finanssikriisi on vaikuttanut ja on sanottu, että Latviassa on nyt kaikkein eh, ristiriitaisin pelastusoperaatio käynnissä. Tällä hetkellä Latvia pyrkii omiin aloitteellisiin toimiin ja tällä tavoin pyrimme saamaan nopeasti aikaiseksi vakaan tilanteen. Tämä on vaikeaa, mutta kriisistä päästään vain, jos meillä on selkeä visio. Ei pidä lähteä lyhyen aikavälin ratkaisuihin ja unohtaa kestävän, kestävät pitkä aikavälin ratkaisut. Viime vuoden lopulla kuusi puoluetta parlamentissamme hyväksyi yhteisen lähestymistavan. Kyseessä on vakaustoimintasuunnitelma ja se mahdollistaa sen, että voidaan kunnolla valvoa lainan käyttöä, joka Latvialle annettiin. Siitä löytyy myös keskipiskän aikavälin tavoitteet, eli viennin edistäminen, kilpailun mahdollistaminen ja valtiontalouden vajeen huomioon ottaminen ja 2012 euron käyttöönotto. Euro alueelle mukaan meno on nyt Latvian tärkeimpiä tavoitteita, kun pyritään palauttamaan talouden vakaus. On, olisi hyvä tietää, että Latvia ei ole jäänyt yksin talouskriisissä. Meitä ovat auttaneet toimielimet ja myös muut jäsenvaltiot. Olemme oikein kiitollisia tästä solidaarisuuden osoituksesta. Hyvät naiset ja herrat, kukin laajentuminen on tuonut Euroopan unionin uusia jäsenvaltioita ja sen lisäksi korostanut tiettyjä aiheita Euroopan asialistalla mukaan lukien ulkopolitiikka. Latvia tuli mukaan siinä vaiheessa, kun määriteltiin naapuruspolitiikkaa sen tavoitteita ja täytäntöpanovälineitä suunniteltiin. Sen jälkeen EUsta on tullut ulkopolitiikassa itään päin tärkeämpi tekijä. Ja tämä sen takia, että uudet jäsenvaltiot ovat olleet mukana toiminnassa ja suunnittelussa. Latvia on aina laajasti suhtautunut naapuruspolitiikkaan. Näin teemme myös jatkossa, kun politiikkaa pannaan täytäntöön ja sitä määritellään. Kyseessä ei ole ainoastaan EUn ja lähivaltioiden väliset suhteet, eli ne maat, joihin päin on olemassa maat, tai meriraja. Tässä yhteydessä meidän pitää puhua EUn paikasta globaalissa maailmassa yhdessä samanmielisten valtioiden kanssa. Latvia on pyrkinyt edistämään toimintaa maissa, jotka sijaitsevat EUsta itään on pyritty, huomio- pyritty huomioimaan tämän alueen erityispiirteet ja näin on haluttu saada aikaiseksi kunnianhimoisempaa EU-politiikkaa tällä alalla. EU-komission aloitteet ovat mielestämme tervetulleita. Kumppanuudella pyritään edistämään tämän suhteita tämän alueen maihin ja edistetään myös alueen sisäistä yhteistyötä itään päin suuntautunut kumppanuus sen pitää huomioida kunkin jäsenvaltion kehitys. Kullakin on oma kehitystiensä, jotkut maat haluavat mukaan EU-perheeseen, muilla mailla on eri tavoitteita. Meidän politiikkamme onnistuu ainoastaan, jos teemme yhteistyötä kaikkien kyseisen alueen maiden kanssa ja annamme myös avustusta silloin, kun sitä tarvitaan. Ja olen myös saanut myönteistä palautetta siitä, miten yhteistyötä on lisätty, kun kävin Kasahstanista, Uzbekistanista ja Turkmenistanissa viime vuonna. Latvia on aina antanut selvää tukea ja pannut täytäntöön tätä eh, naapuruspolitiikkaa ja näin teemme jatkossakin. Pyrimme parantamaan kahdenvälisiä suhteidamme. Kullakin Euroopan unionin maalla on oma historiansa ja mahdollisuutensa edistää yhteistä hanketta Euroopan unionia. Me olemme mukana edistämässä itäistä ulottuvuutta ja huomioimme tässä oman historiamme ja sen tuoman tiedot. Me pystymme tämän oman osaamisemme nyt käyttämään hyväksi. Se on tärkeää, sillä muuten se unohtuu kokonaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja itäkumppaneiden mielestä Latvia olisi vain yksi muista maista eikä portti Eurooppaan. Me haluamme käyttää hyväksi tätä tilaisuutta ja haluamme aktiivista vuoropuhelua, jotta idässä sijaitsissa maissa ymmärretään paremmin Euroopan unionin ja sen arvoja ja myös naapuruspolitiikan ja itäkumppanuuden tavoitteita. Tämä on nyt mahdollisuus kuulla, mitä mieltä naapurit ovat Euroopan unionista. Varmasti meistä olisi hyötyä siitä, että Itä-kumppanuus alkaisi jo Tsekin puheenjohtajakaudella. Hyvät naiset ja herrat, energiaturvallisuusasia on Tsekin puheenjohtajakauden ensimmäisenä päivinä tullut etusijalle. Meillä on finanssikriisi, mutta samanaikaisesti pitää huomioida uusiutuvien energialähteiden käytön tarve. Näistä tulee yhä ajankohtaisempia joka päivä. Energiaturvallisuudella on selvä ulkoinen ulottuvuutensa. Sitä ei siis voida käsitellä erikseen maailman erillään maailman tapahtumista, jos ajatellaan sitä, mitä Ukrainassa on äskettäin tapahtunut ja Georgian konflikti pitää pitää mielessä. Aikaisemmin EU-valtiot ovat olleet sitä mieltä, että eh, voimala-ala on asia, joka pitää pitää kansallisena eikä EUn laajuisena, mutta jos katsotaan ongelmia energian toimituksessa ja energian lähteiden ehtymistä ja hinnan muutosta, tämä on edistänyt sitä ajatusta. Euroopan unionissa tarvitaan yksi ainoa energiapolitiikka tässä nykytilanteessa. Tärkein poliittinen tehtävä on se, että varmistetaan jatkuva ja kestävä eh, energian saatavuus. Ei saa unohtaa, että Euroopan unioni ei aina ole edistynyt yhtä hyvin näissä asioissa, jos ajatellaan esimerkiksi ympäristöystävällisen energiasektorin kehittämistä, niin Euroopan unionissa on kunnianhimoisia tavoitteita, joihin on pyrittävä pääsemään. Me olemme nyt vasta pitkän tien alussa, jos ajatellaan energialähteiden eh, moninaistamista ja yhteismarkkinoiden kehittämistä, jos ajatellaan äskettäisiä tapahtumia ja Venäjältä tapahtuvan kaasun tuonnin vaikeuksia. Tämä johtaa siihen, että tarvitaan Euroopan laajuisia vastauksia. Meidän pitää yhdessä pyrkiä saamaan aikaiseksi todella integroidut energiamarkkinat. Ei voi olla niin, että koko tämä tulos vain sulaa käsiin niin kuin lumi keväällä energiaturvallisuudesta ei kuitenkaan pysty puhumaan, jos ei ole käydä jatkoa vuoropuhelua niiden maiden kanssa, jotka energialähteitä eh, tänne vievät tai jos, mistä ne tänne tuodaan. Ja toinen tärkeä tehtävä on Baltian energiamarkkinoiden integrointi Skandinavian ja Keski-Euroopan energiamarkkinoihin. Baltian markkinoiden integraatio ei aina ole onnistunut hyvin. Kauppa ja kuljetukset ovat parantuneet, mutta energiamarkkinat eivät ole edistyneet. Euroopan komissio on tehnyt tässä paljon aloitteita, on pyritty energiasolidaarisuuden parantamiseen ja siinä ajatuksissa on mukana se, että Baltian maat tulisivat mukaan Euroopan energiamarkkinoille. Ja on hienoa, että Ruotsi on osallistunut keskusteluihin Baltian maita koskien, ja tämä asia voidaan ottaa Ruotsin puheenjohtajakauden asialistalle tämän vuoden lopulla. Ja tärkeää on se, että meillä on vahvoja alueita Itämereltä eh, Välimerelle. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan hankkeen alkuperäinen ajatus, ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen on yhä sama, mutta tilanne, jossa pyritään tavoitteisiin, on muuttunut. Nyt kans- maailman kansantalot ovat paljon lähempänä toisiaan kuin puoli vuotta sitten. Meillä on uusia vahvoja tekijöitä mukana. Ainoastaan jos toimimme johdonmukaisesti ja yhdessä pitkällä aikavälillä voi käydä niin, että me emme häviä eh, kilpailussa. Meidän on pyrittävä todellakin takaamaan se hyvinvointi, jonka takia kansalaiset meidät ovat valinneet meidät ja eh, päättäneet olla mukana EUn jäsenenä. Euroopan parlamentti on monta kertaa tehnyt selväksi, että se pystyy huomioimaan Euroopan tulevaisuuden. Sillä on ollut tasapainoitettu lähestymistapa eh, talouspolitiikkaan. Tämä kasvu on potentiaali, jota meidän on käytettävä, käytettävä sillä tavalla, että Euroopan unioni tulevina vuosikymmeninä on verkkona kasvaville talouksille Latinalaisessa Amerikassa ja idässä päin. Euroopan kansakunnat äh, tuntevat myös olevansa vastuussa. On mahdotonta äh, yliarvioida Euroopan parlamentin tehtävää tuoda kansalaiset lähemmäksi Eurooppa-projektia. Euroopan parlamentilla tulee jatkossa olemaan vielä merkittävämpi rooli. On tärkeää, että me vaalimme monimuotoisuuttamme. Meidän pitää pitää Euroopan projekti käynnissä. On tärkeää, että teemme sen yhdessä. Tämä on jaettu vastuumme unionin suuntaan, Euroopan suuntaan. On tärkeää myös, että unioni ei sirpaloidu. Euroopan unionin täytyy saada aikaan ratkaisuja, jolla viedään eteenpäin unionia. Lissabonin sopimus joka hyväksyttiin neuvostossa. Lissabonin sopimus on juridinen perusta unionille toimia ja myös vahvistaa kansallisvaltioiden asemaa. Vain ottamalla käyttöön Lissabonin sopimuksen periaatteet me kykenemme ylläpitämään uuden yhdistyneen Euroopan potentiaalia. Lissabonin sopimuksen vaikutus käytös, käytännössä tulee kuitenkin näkymään jäsenvaltioiden siinä, miten jäsenvaltiot haluavat sitä toimeenpanna ja millä tavalla halutaan olla solidaarisia. Vuonna 2000, vuoteen 2004 asti Latvian tavoitteena oli päästä unionin jäseneksi. Sen jälkeen me olemme halunneet olla mukana Euroopan eri projekteissa ja tavoitteissa. Emme me voi pitää itseämme ei-Euroopan osana. Latvian tavoitteita voidaan toteuttaa ainoastaan, mikäli ne sopivat yhteen Euroopan vision kanssa. Euroopan tavoitteet ovat saavutettavissa sen vuoksi, että ne heijastelevat kunkin jäsenvaltion tavoitteita. Unioni rakennettiin yhteisille arvoille ja näitä on vielä vahvistettava. Julkisessa keskustelussa me saamme esiin nämä todelliset arvot. Vain yhdessä me voimme sopia uusista arvoista, jotka voidaan liittää EUn perustaan arvoihin. Meidän poliitikkojemme ja Euroopan unionin johtajien tehtävänä on rohkaista tätä keskustelua, jotta voisimme määritellä nämä yhteiset arvot. Entä sitten tulevaisuus? Millaisena minä näen Euroopan unionin ja Latvian tulevaisuuden esimerkiksi vuonna 2015? Taloudellisen kriisin jälkeen tulee kehittymään useita taloudellisia keskuksia ja yksi niistä tulee olemaan Euroopan unioni. Euroopan unionilla tulee olemaan kapasiteetti ja kyky pysyä yhdessä, koska vain sillä tavalla me kykenemme ratkaisemaan haasteet ja tehtävät. Ja unioni tulee aina olemaan avoin ja ottamaan vastaan eurooppalaiset, jotka ovat valmiita jakamaan nämä arvot. Ja tämä monimuotoisuus tulee olemaan myös avain siihen, miten vastataan tulevaisuuden haasteisiin Euroopan unioni laajenee, mutta se kykenee kuitenkin työskentelemään tehokkaasti. Euroopan unioni kykenee tarjoamaan vakautta ja turvaa ja rauhaa myös naapurivaltioissa. Ja tämä kaikki tulee perustumaan unionin jäsenvaltioiden monimuotoisuudelle ja se tulee auttamaan myös unionin johtavaa roolia globaalissa kilpailussa tieteen ja tutkimuksen alalla. Ei tule enää olemaan pieniä ja suuria eurooppalaisia maita, vaan Euroopan maata tullaan arvioimaan niiden saavutusten perusteella, eikä esimerkiksi maantieteellisten sijaintien perusteella. Eurooppa tulee olemaan yhdistynyt vahvoina alueina, jotka tekevät läheistä yhteistyötä keskenään. Ja tämä kaikki johtaa koko Euroopan hyvinvoinnin kehittymiseen. Jokainen maa oman kapasiteettinsa ja osaamisensa mukaan tuo oman osuutensa tähän kehitykseen. Voimme myös kysyä, mikä Latvian rooli tulee olemaan Euroopan unionissa vuonna 2015. Latvia ennen ja jälkeen kriisin. Riiga, Latvian pääkaupunki, tulee olemaan kukoistava talouden keskus. Latvian talous tulee olemaan kukoistava, tasapainoinen ja rakeltaan erilainen. Vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Latvian itsenäisyyden aikana Latvia kykenee vastaamaan EUn e ja Euroopan eri asioihin, koska silloin Latvia on puheenjohtajavaltio. Ja me tulemme myös ylläpitämään suhteita itäisiin alueisiin. Latvia tulee olemaan silta itään, ihan kuten taas eteläiset valtiot Välimeren alueelle. Euroopan unionissa meidän kokemuksemme tulevat stimuloimaan avoimuutta – Vuosi 2015 ei ole kovin kaukana, siihen on enää kuusi vuotta. Vuosista sitten latvialainen runoilija sanoi, että vain se mikä muuttuu jää jäljelle. Nämä sanat ovat arvokkaita myös tänä päivänä. Olen vakuuttunut siitä, että Eurooppa tulee muuttumaan huomattavasti. Se muuttuu vahvemmaksi taloudellisesta, taloudellisesti yhteistyössään. Se tulee vahvistamaan yhteisiä arvojaan ja eurooppalaiset tulevat olemaan ylpeitä siitä, että he elävät Euroopassa, mutta samalla kuuluvat omaan kansakuntaansa. Euroopan monimuotoisuuden kehittäminen ja ihmisten kehittäminen yhdessä on Euroopan unionin tulevaisuus. Hyvät naiset ja herrat, äh, Euroopan unionin menestys äh, on meidän menestyksemme. Meidän tehtävämme ja vastuumme on toteuttaa tämä. Ja kutsunkin kaikki Euroopan parlamentin jäsenet äh, vaalimaan kansalaisten joukossa myös meidän yhteisiä tavoitteitamme ja sitä, miten se vaikuttaa jokaisen arkielämään. Jokaisen kansalaisen tuki Euroopan unionin projektille on paras tae tulevaisuutta ajatellen. Kiitän Euroopan parlamentin jäseniä teidän työstänne tämän lainsäädäntökauden aikana. Toivotan teille tulevaisuudessa menestystä työssänne samoin kuin tulevissa parlamenttivaaleissa. Kiitos. herra presidentti euroopan parlamentin nimissä haluan kiittää teitä teidän esittämästänne puheenvuorosta rohkeudestanne ja päättäväisyydestä, päättäväisyydestänne eurooppalaisena. meistä oli hienoa kuulla että te arvostatte euroopan parlamentin tekemää työtä. muistan tarkalleen vielä kuinka liittymisneuvotteluiden yhteydessä 90 luvun loppupuolella Latvia, Liettua ja Slovakia olivat jätettynä ulkopuolella. Silloin Euroopan parlamentti vaati eurooppalaisia hallituksia ottamaan Latvian, Liettuan ja Slovakiankin mukaan samalle kierrokselle neuvotteluihin muiden kanssa. Tämä mahdollisti sen, että 1. toukokuuta 2004 myöskin Latvia, Liettua ja Slovakia pääsivät mukaan Euroopan unionin jäseniksi. Te viittasit energiakysymykseen. Haluan mainita sen vielä uudelleen. Ja vastaan teille lyhyesti. Meillä on erittäin vastuuntuntoinen komissaari, teidän maamie- maamiehenne Andres Bibalks, joka viime viikkoina ja myöskin nyt edelleenkin pohtii taka setvii tätä Venäjän ja Ukrainan välistä kaasukriisiä. Presidentin läsnä ollessa haluan kiittää Andres Pibalksia hänen tekemästään arvokasta työstä. Herra presidentti, aivan lopuksi vielä toteaisin, että tehän viittasitte siihen, että oppi on aina tarpeellista, että Latvia oppii jatkuvasti uutta. Ja tämä on aivan oikein, mutta nekin, jotka ovat olleet alusta pitäen mukana eurooppalaisessa yhteydessä, euro- yhteisessä eurooppalaisessa unionissa, mekin voimme ottaa opiksemme teiltä ja teidän historiallisista kokemuksistanne voidaan saada oppia. Kun me kuulemme, kuuntelemme toisiamme, opimme toisiltamme, niin silloin tämä kaikki yhteistyö rikastuttaa kumpaakin osapuolta. Meidän yhteiset arvomme ovat juuri demokratia ja vapaus. Tämän me jaamme teidän kanssanne. Kiitoksia siitä, presidentti Zadlos, että olitte täällä tänään meidän seurannamme. Kiitoksia paljon. collègues, nous allons terminer les explications de vote. Nyt jatkamme äänestysselityksiä.